Kiitoksia hyvä komission jäsen. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys on maaliskuun ensimmäisessä täysistunnossa. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. eri Rova Valeanin mietintö energiainfrastruktuureihin liittyvistä investointihankkeista Euroopan yhteisössä. Annan puheenvuoron ensin esittelijällemme edustaja Valeanille neljäksi minuutiksi. Thank you, Chair. And I... Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvostan kovasti sitä, että olette tänä iltana täällä läsnä. Komission jäsen Oettinger ja hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kaikkia varjoiset varjoesittelijöitä siitä yhteistyötä, jota olemme tehneet tämän asian parissa. Lissabonin sopimus tarjoaa Euroopan unionille paljon enemmän toimivaltaa energia-alalla. Uskoakseni kyseessä on ala, jossa jos jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä, Eurooppa voi saada aikaiseksi tehokkaampaa energiatarjontaa kansalaisilleen. Yhdessä voimme välttää sen, että syntyy ennakoimattomia tilanneita, kuten esimerkiksi kaasun tarjonnan katkeaminen, joka kohdistui Eurooppaan viime talvena. Meidän täytyy tässä ratkaisemaan tämän tyyppiset kiistat, vaikka me siihen pystykään rajoimme ulkopuolella, mutta meidän täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että infrastruktuurimme toimii moitteettomasti ja markkinat ovat näin mahdollisimman tehokkaat. Eurooppa on asettanut tämän asian erittäin korkealle esityslistallaan ja olemme pyrkineet tehokkaampiin ja kilpailukykyisempiin toimenpiteisiin energiamarkkinoilla. Meillä on nyt uusi ehdotus parlamentissa esillä ja aiomme äänestää ilmoitusvelvollisuudesta energiainfrastruktuurissa. Tämä ehdotus tekee myöskin markkinoista avoimemmat. Tässä yhteydessä mielestäni olisi sääli, jos tämä tilaisuus menisi hukkaan, jos emme soveltaisi siihen oikeaa oikeusperustaa, jonka Lissabonin sopimuksen uusi artikkel 194 meille tarjoaa. Tämä on erittäin tärkeä poliittinen juridinen kysymys. Kyseessä ei ole asetus, joka pelkästään kerää tietoja, vaan se voi tarjota myöskin yleiskuvan niistä investoinneista, joita energiainfrastruktuuriin tehdään silloin, kun politiikkaa luodaan. Siitä syystä on tärkeää, että neuvosto ei hyväksy tätä ehdotusta väärällä oikeusperustalla ja minun mielestäni parlamentti täytyy viedä, tämä, täytyy viedä tämä asia eteenpäin tuomioistuimeen ja kyllä se sen ehdottomasti tekeekin. Olen tämän puheenjohtaja Barrosolle todennut aiemmin ja totean sen nyt teille, komissionäisen Oettinger. Eurooppa on käännöskohdassa. Meidän prioriteettinamme pitäisi olla enemmän kuin koskaan aiemmin se, että tuemme yrityksiämme ja luomme myönteisen ympäristön yrityksillemme toimia. Me tarvitsemme vahvaa politiikkaa ja luotettavaa energiapolitiikkaa. Tavoitteena loppujen lopuksi on se, että varmistamme edullisen energiansaannin kansalaisillemme ja yrityksillemme. Tässä suhteessa toivoisin, että tietojen keruusta ei tule mikään itseisarvo, vaan meidän täytyy varmistautua siitä, että asetus ei luo uutta byrokraattista taakkaa, joka kohdistuu yrityksiin – ja että luottamuksellisuusperiaatteesta ei kuitenkaan luovuta. Voin vakuuttaa teille sen, että EST ja EPP-ryhmät ovat esittäneet tarkistuksen, jonka mukaan tietoja tarjotaan hankkeisiin kolmansissa maissa. Haluaisin, että me löytäisimme sen oikeusperustan, joka mahdollistaisi tällaisen toiminnan. Lisäksi minusta meidän tulisi äh, toimia ensin Euroopan unionin sisällä ennen kuin ryhdymme tarkastelemaan tilannetta sen rajojen ulkopuolella. Olen kuullut tällä toiveita siitä, että kaikki pitäisi sisällyttää tähän asetukseen. Minusta se on virhe, jotta tämä väline olisi tehokas. Meidän tulee keskittyä todella johdonmukaiseen tietoon ja pitää mielessä se, että vältämme liikaa byrokratiaa ja luottamuksellisuuskysymyksiä yritysten ja komission parissa olen pyrkinyt samanaikaiseksi tämän tasapainon yhtäältä antamalla komissiolle mahdollisuuden luoda katsaus tulevan kehityksen ja toisaalta mahdollistaen sen, että tämä kuva on mahdollisimman tarkka. Me tarvitsemme myös tietoa tulevista investoinneistamme, jotta voimme varmistaa vakaan politiikan luomisen pohjan. Haluan vakuuttaa teille komissiossa Oettinger sen, että haluan välttää sen, että komissio ryhtyy investointisuunnitelmiin pakottamiseen ja suosittelee investointeja yhteen asiaan eikä välttämättä toiseen. Tästä meidän täytyy päästä eroon. Millä tavalla me vakuuttaa yrityksiä sen, että myöskin voittotuottamattomiin investointeihin täytyy ryhtyä? Kiitoksia siitä, että jaksoitte kuunnella ja jään odottamaan mielenkiinnolla teidän puheenvuoroanne. Kiitoksia. Paljon Kiitokset teille Rova Valian ja kiitokset komissiolle nyt vastauksestanne. Frau Abgeordnete verehrte Abgeordnete. Puhemies, arvon parlamentaarikot. On käynyt ilmi, miten tärkeää on, että Euroopalla on oma energiastruktuuri, joka ei tue ainoastaan sisämarkkinoiden toimivuutta ja solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken, mikäli syntyy kriisi sen vuoksi komissiolle on hyvin tärkeää, että komissiolla on tällainen eh, mahdollisuus nähdä, mitä mahdollisia uusia investointeja on suunniteltu, tai mitä vanhoja laitoksia otetaan pois käytöstä. Sen vuoksi me olemme ehdottaneet tällaista eh, informaatioinstrumenttia, joka käynnistyi edellisen kriisin aikana, ensimmäisen öljykriisin aikana nimittäin. Ja tarkoitus on nyt äh, laajentaa tämän asetuksen käyttöä. Äh, muun muassa hiilen talteenotto ja varastointi otetaan tähän mukaan ja uudistuvat energiat. Olen kiitollinen äh, parlamentin ehdotuksista ja hiili, öljy, kaasu ovat teidän ehdotuksena, että ne otettaisiin tähän mukaan. Otan huomioon tässä olemassa olevat mahdollisuudet ja se niin kauan kun komissio saa kaiken tarvittavan Very good. Very good. Thank you all very... Oikein hyvä. Nyt tämä toimii. Kiitokset teknikoillemme. Hyvä komission jäsen, kenties voisimme jatkaa siitä, mihin keskeytytte, ja olen pahoillani tästä keskeytyksestä. Es ist ein ich hatte die frage aufgeworfen verehrte abgeordnete wie die kommission die. mietitte sitä millä tavalla komissio haluaa käyttää näitä Puhemies puhuu ilman mikrofonia. Voisivatko ne salissa olijat, jotka saavat jonkinlaista tulkkausta, näyttää minulle, että homma toimii? Näyttäisi siltä, että kuulette tulkkauksen luureistanne. Pahoittelen, herra komission jäsen. Kenties vielä kerran yrittäisitte nyt ja katsotaan, toimiiko tämä myös Saksan osalta. Ich hatte die Frage aufgeworfen, wie die Kommission... Niin, millä tavalla komissio sitten tulee käyttämään näitä varoja? Voin nyt yrittää jatkaa tässä, pientä jutustelua, jotta tulkkaus saadaan toimimaan. Toimiko tämä nyt Englannin kanavalle? Saksa toimii nyt. Näyttäisi nyt siltä, että tulkkauskanavat jälleen toimivat. Pahoittelen vielä kerran, hyvä komission jäsen. Vielä kerran, jos yrittäisitte ja toivomme, että tällä kertaa tämä todella nyt sitten toimii. Ich hatte Frau Präsidentin die frage aufgeworfen wie die niin, äh, mitä tehdään näille äh, tiedoille. Meidän analyysi- analyysimme infrastruktuurista äh, liittyy siihen, miten me arvioimme tulevan kysynnän. Meidän täytyy katsoa, miten mahdolliset uudet investoinnit vastaavat tulevaa kysyntää vai tuleeko tähän aukkoja? Vaikuttaa siltä, että tämä asetus tulee enemmänkin olemaan tällainen vuoropuhelu. Sen vuoksi komissio ehdottaakin seuraavaa. Nimittäin ensinnäkin, että joka toinen vuosi tulisi tällainen raportti energiainfrastruktuureista – Tätä, tämä parantaisi avoimuutta kaikille markkinoille osallistujille. Sen lisäksi me haluamme myös käydä poliittista keskustelua parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa niin, että voimme sitten vetää siitä johtopäätöksemme. Haluaisin painottaa tätä sen vuoksi, että yksi asia on selvä. Tämä asetus itsessään on väline, jolla voimme paremmin kerätä informaatiota niin, että kykenemme näkemään mahdolliset toiminnan tarpeet. Millä tavalla tässä sitten toimitaan konkreettisten energiapolitiikan aloitteiden suhteen? Toimita, toimitaan sen perusteella, mitä informaatiota on saatu. Sitten tämä Äh, uusi äh, artikla 194, oikeusperusta ja sen käyttö. Tämä artikla on meille kaikille parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä mahdollisuus että velvollisuus tehdä EUn energiapolitiikkaa yhteistyössä. Uutena energian, äh, energia vastaavana komission jäsenenä haluan niin pitkälle kuin mahdollista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa tämän parlamentin mukaan. Mitä tulee nyt tämänpäiväiseen keskusteluun, tässä on kysymys energia-alan informaation eh, kerääminen ja analysointi. Ja komission mielestä tähän riittää artiklat 337 eh, ja 187 Euratom asetuksessa puhutaan näistä kahdesta artiklasta ja kysymys on siitä, että nämä liittyvät tähän sisältöön. Energiapolitiikkaa ei ole tehty tämän uuden artiklan pohjalta vielä, sen vuoksi tämä tällainen valinta on tehty. Kiitoksia teille komission jäsen ja kiitoksia siitä, että jaksoitte näiden teknisten ongelmiemme kanssa painiskella. Sitten poliittiset ryhmät, herra Marinescu ensin EPP nimissä kaksi minuuttia. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, ați explicat... Kiitoksia. Kiitoksia, puhemies. Pyritte selvittämään syitä sille, miksi me emme työskentele yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Olen ja Valeonin kanssa samaa mieltä tästä asiasta. Eli siitä, että meidän tulisi käyttää tässä suhteessa yhteispäätösmenettelyä. Se on erittäin tärkeä lainsäädäntöväline energiamarkkinoilla ja meidän tulisi näin ollen auttaa myös energiapolitiikan konsolidoimiseen. Täytyy tunnistaa ne puutteet ja riskit, joita eri rakenteissa on, ja tarkastella niitä investointeja, joita meillä täytyy tehdä, että voimme taata kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon. Komission ehdotuksessa on joitakin epäselkeitä ehdotuksia, ja mielestäni tarkistuksemme ne ratkaisivat ne. Esimerkiksi tietojen julkaisu energiasektorilla, siis niiden tietoja, joita jäsenvaltiot ovat lähettäneet, niin tässä tulisi toimia koherentisti kansainvälisellä tasolla, että voimme välttää sen, että arkaluontoista tietoa välitetään turhaan. Tulisi myös määritellä se, mistä on kysymys, kun puhutaan erityistä elimestä. Sen tulisi olla elin, joka hyväksyy monivuotisia suunnitelmia, investointisuunnitelmia yhteisötasolla. tulisi myöskin välttää tämän tyyppisen tiedon keruun päällekkäisyyttä. Ja lisäksi toinen tärkeä näkökulma koskee valvontaa kolmansissa maissa. Eurooppalaisten investointien valvontaa, joilla on vaikutus eurooppalaisiin mark- energiamarkkinoihin. Minun mielestäni investoinnit kolmansiin maihin, hallitusten investoinnit ja kansallisten yritysten tekemät investoinnit pitäisi sellaisenaan ilmoittaa. Ja sillä tulisi olla asetuksessa oikeusperusta. Kiitoksia seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Gierek sosiaalidemokraattien nimissä. Integraatio europeiska, Kiitos. Energia, varmuus ja solidaarisuus ja yhteinen toiminta investoinnissa energiainfrastruktuureissa ovat hyvin tärkeitä, varsinkin verkkojen osalta. Tämä on erittäin tärkeää myös investointien optimoimiseksi. Ja sen vuoksi me tarvitsemme informaatiota kansallisista energiajärjestelmistä samoin kuin ylikansallisista järjestelmistä. Kaikkein tärkeintä tässä on kilpailukykyisyys palvelumarkkinoilla Eli siis se, millä tavalla tässä voidaan suojella esimerkiksi yrityssalaisuutta. Tämän tulee varsinkin koskea kaikkea, jolla on vähänkin sotilaallinen luonne. Tässä on kysymys siitä, että päätökset esimerkiksi näistä putkista, kuten North Stream, eivät ne perustu millekään, eh, ne eivät saa perustua itsekkäille muutamien jäsenvaltioiden haluille, vaan meidän täytyy luoda eh, pohja yhteistyölle, eh, joka hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita. Ikävä kyllä tämä ehdotettu asetus toimii tällä tavalla vain osittain. Minun mielestäni tässä täytyisi ottaa huomioon myös jäsenvaltioiden prioriteetit. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä Rouva Ek, puolitoista minuuttia. Tack, fru talman. Kiitoksia puhemies. Olen oikein ilahtunut nähdessäni tämän sitoumuksen komission taholta, kun se pyrkii viemään eteenpäin hyviä käytänteitä ja nostamaan tehokkuutta eurooppalaisilla energiamarkkinoilla. Kun tehokkuushan on aivan ratkaisevassa asemassa, kun lyödään työpaikkoja kasvoja Euroopassa. Se on edellytys sille, että voimme päästä tavoitteisiin. Kaksi tärkeintä kysymystä tässä suhteessa ovat älykäs energiaverkko ja toimivat energian sisämarkkinat. Molemmat vaativat sitä, että komissiolla on riittävästi tietoa infrastruktuurista ja siitä, mitä markkinat toimivat – ja sehän onkin ehdotuksen sisältö. Mutta tehokkuutta vaaditaan myös siinä byrokratiassa, joka tätä tietoa käsittelee. Päällekkäisyyttä täytyy välttää ja tieto, joka välitetään, sen täytyy olla välttämätöntä, jotta päästään niihin tavoitteisiin, johon pyritään. Jos tavoitteeseen halutaan päästä, on tärkeää, että kaikki kerätty tieto eh, suojataan, jotta markkinavääristymältä voidaan välttyä. Minä tuen esittelijän mietintöä ja ehdotan, että hylkäämme vihreiden esittämät erittäin byrokraattiset ehdotukset. Tässä ehdotuksessa on erittäin tärkeitä tavoitteita ja niillä on oma uusi oikeusperusta 194 Lissabonin sopimuksessa, jossa aivan sanatarkasti miltei nämä asiat on luetteloitu. Ja siitä syystä pitäisi olla selvää, että parlamentti on aivan normaali sääntömääräisen lainsäädäntöprosessin puitteissa tässä asiassa mukana me tarvitsemme tällaista yhteistyötä parlamentin ja komission välillä silloin, kun kysymys on toimivasta energian sisämarkkinoista. Kiitoksia vihreiden nimissä. Seuraavaksi herra Jadot, yksi minuutti. Euh, euh, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. On mukavaa, että olemme saaneet keskustella tästä välineestä Euroopan parlamentissa, mutta kaikkein tärkein asia, jolla kunnioitetaan Euroopan parlamenttia, on yhteispäätösmenettely. Tämä väline voi olla hyödyllinen, mutta se voi, sen voisi olla avoimempi ja tehokkaampi. Tehokkaampi siinä mielessä, että se ottaa huomioon kaiken hajautetun energiamuodon. Ei kysymys ole siitä, että lasketaan joka ikinen aurinkopaneeli, vaan että kerätään se tieto, jonne avulla sitten voidaan tarkastaa tätä energiasuunnitelmaa. Liberaalikollegamme puhui demokratiasta ja avoimuudesta ja sanoi, että tässä on valtavasti byrokratiaa. Tämän välinen täytyy olla avoin. Meidän täytyy saada komissio keskustelemaan kaikkien sidosryhmien eri työmarkkinajärjestöjen kanssa, jotta me saamme aikaiseksi toivomme tulokset. Ja jotta saamme tietää tarkalleen, mihin suuntaan veronmaksajat joutuvat rahoittamaan tätä Euroopan energiasuunnitelmaa. Toivottavasti monet äänestävät nyt sitten näistä tarkistuksista huomenna, ja huomattavasti useammat ovat paikalla kuin tänä iltana. Kiitoksia ECR-ryhmän nimissä yksi minuutti edustaja Tosinovski. Děkuji, pani předsedkyně. Návrh o pravidelném informování o investičních... Puhemies tämä ehdotus energiaprojektien ja infrastruktuurin informaation keräämiseksi johtaa siihen, että EU lähtee kilpailu, vääristämään kilpailua yksityisten yritysten kesken. Minusta tässä on oikeastaan kaksi eri tasoa, ensinnäkin liittyen tähän tasoon ja sitten siihen, millä tavalla komissio aikoo ylläpitää luottamuksellisuutta. Minä uskon, että luottamuksellinen informaatio, sen pitäisi olla vain tuollaista summittaista, niin että meillä olisi jonkinnäköinen arvio tulevaisuudesta ja arvio siitä, mikä tilanne on jäsenvaltiossa tulevaisuutta ajatellen ja mikä tilanne tällä hetkellä on. Mitä komissio aikoo tehdä, jos se esimerkiksi uskoo, että on jokin tietty alue, jossa ei ole tarpeeksi investointeja, tai toisinpäin, että siellä on liikaa investointeja. Jos informaatiota olisi tarpeeksi, niin silloin me emme joutuisi käymään epämiellyttäviä keskusteluita energiayhtiöiden suunnitelmista. One minute, please. FD-ryhmän nimissä edustaja Paska, yksi minuutti. Komissaar. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Viimeisten vuosien kehityskulut ovat osoittaneet sen, että Euroopan unionin energia, toimitusvarmuus on vain toiveajattelua. Jäsenvaltioiden energiajärjestelmät eivät ole riittävän yhteen sopivia tai asianmukaisesti yhteen toimivia. Monet Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat tilanteessa, jossa niillä ei ole esimerkiksi lämmitysmahdollisuutta kaasun avalla, avulla ja tässä puuttuu solidaarisuutta. Komission täytyy asian korjaamiseksi ryhtyä aloitteisiin ja tämän vuoksi on aivan luonnollista, että komissio tarvitsee tässä tietoa jäsenvaltioilta ja yksityissektorilta. Näistä syistä olemme sitä mieltä, että ehdotus asetukseksi neuvostolta investointihankkeista annettujen tietojen saamisesta on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan Euroopan unionin energian toimitusta ja sen varmuutta. Ehdotuksemme, joita olemme esittäneet tähän mietintöön, vahvistavat tätä tekstiä ja on tärkeää tukea niitä. Sitten yksittäiset puhujat. Rova Sartori ei näyttäisi olevan täällä. Ah, onhan. Olkaa hyvä. Presidente, nell'ottimo lavoro che ha svolto... Hyvä puhemies. Edustaja Valean on tehnyt aivan erinomaista työtä ja vaatimus siitä, että tietoa kerätään tässä asetuksessa saattaa tietysti olla arkaluontoinen kysymys taloudellisille toimijoille, joten meidän täytyy tarjota riittävä määrä turvallisuutta. Toiseksi Toiseksi täytyy voida koota alueellisemmalta pohjalta tietoa. Ja kolmanneksi tiedottamisella pitäisi olla käytännöllinen tavoite. Sen tulisi toimia lisänä Euroopan kaasujärjestelmän analyysillä. Niin komission tulisi kyetä puhumaan analyysistään jäsenvaltioiden kanssa ja teollisuuden kanssa. Meidän täytyy myös välttää toimijoiden, kansallisten sääntelijöiden, kansallisten valvojien, jäsenvaltioiden toiminnan päällekkäisyyttä mm, ja niin jäsenvaltioiden täytyy saada tehdä kansallisia energiantoimitusvarmuussuunnitelmia. Sen lisäksi, että toimijat saattavat päättää muuttaa investointisuunnitelmaansa, niin niiden ei tulisi joutua kärsimään minkäännäköisestä hankalasta tilanteesta. Lopuksi meillä on kappale tässä, jossa puhutaan tilapäisistä ilmoituksista, mutta hyvin monista hankkeista ei koskaan mennäkään pidemmälle kuin suunnitteluvaihe. Jos tiedotus on tapahtunut vain hankkeissa, joissa on päästy riittävälle tasolle, niin se on hyvä, tai missä on tehty lopun investointipäätös. please? Ja sitten yksi minuutti, rouva Tikau. Thank you, Madam uh, Chair, Mr. Commissioner. Kiitos puhemies, komission jäsen. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään. Lissabonin sopimus vahvistaa EUn toimivaltuuksia energiapolitiikassa, samoin kuin vahvistaa samalla solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken kriisien tilanteessa. Nykyinen asetus luo yhteisön puitteet sille, miten komissio voi saada ja kerätä informaatiota investoinneista energiasektorilla, samoin kuin projekteista liittyen esimerkiksi hiilen talteenottoon ja varastointiin. Ja komissio voi tällä tavalla käyttää paremmin hyödykseen nykyistä kapasiteettia ja löytää ratkaisuja mahdollisten kriisien syntyessä. Tästä ei saa kuitenkaan tulla mitään hallinnollista taakkaa energiayhtiöille. Minusta tätä asetusta pitäisi kuitenkin käyttää niihin eurooppalaisiin yrityksiin, jotka myös investoivat energiaprojekteihin kolmansissa maissa, projekteihin, jotka liittyvät suoraan yhden tai useamman jäsenvaltion energiaverkkoon. Sen vuoksi toivon, että tarkistus 74 hyväksytään huomenna. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Helmer, yksi minuutti. Nämä tarkistukset, joita tänään käsittelemme, heijastavat meidän hyviä näkemyksiämme uusiutuvista energialähteistä. Me koko ajan korostamme, miten tärkeää on vähentää CO2 päästöjä, vaikka silmiemme edessä tätä teoriaa koko ajan romutetaan. Jos me todella haluamme nyt näitä päästöjä vähentää, meidän pitäisi pikemminkin suosia ydinvoimaloita eikä uusiutuvia energialähteitä. Me olemme antaneet kannustimia, jotka vahvasti vääristävät markkinoita uusiutuvien energialähteiden hyväksi ydinvoimaa vastaan. Euroopan unionin täytyy nyt miettiä tällaista valtavirta energiatuotantoa, joka voidaan toteuttaa ydinvoimalla. Ei tässä tulivoimaloihin esimerkiksi voi luottaa, eh, jotta niistä saadaan energiaa eurooppalaiselle teollisuudelle. Omissa, omassa maassanikin, niin kuin monissa Euroopan unionin maissa on uhkana energiatuotannon romahdus tulevina vuosina. Jos me viemme eteenpäin ydinvoimaa ja hiilivoimaa, voimme pärjätä, että muuten meiltä saattaa kyllä valot sammua aivan täysin Euroopassa. Herra Sonik, yksi minuutti. Kwestia energia oraz sieci energetycznej to jedno z kluczowych Energiaverkot ovat Euroopan talouden tulevaisuuden avaintekijöitä. Var, energiavarmuus on yhä tärkeämpää. Tämän, näiden sanojen jälkeen täytyy seurata myös tekoja. Ja siihen tarvitaan rahoitusta, investointien rahoituksia. Exxon Mobil, joka on yksi suurimpia öljyyhtiöitä, on arvioinut, että että vuoteen 2030 öljyn kysyntä tulee vain kasvamaan. Maakaasu on toiseksi tärkein energian raaka-aine ja sen kysyntä tulee vuodessa kasvamaan 1,8 prosentilla. Vuosittain käytetään valtavia määriä maakaasua ja maakaasun kasvu tulee johtamaan vielä suurempaan riippuvaisuuteen tuonnista. Ja näiden ennusteiden pohjalta on erittäin strategista myös, että EU lähtee tukemaan investointeja. Nykyisessä taloustilanteessa on vaikea löytää investoijia tietyille uusille projekteille, mutta EUn täytyy mahdollistaa investoinnit tulevaisuudessa. Ja varsinkin ne projektit, jotka ovat rajat ylittäviä. Samoin on myös kehiteltävä uutta teknologiaa. Näillä projekteilla voidaan poistaa eri arvoisuutta verkkojen kesken. We now move to the... Siirrymme seuraavaksi puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Muistutan teille, että puheaika on vain yksi minuutti. Ensin herra Kelly. Er Minulla on kysymys. Ensinnäkin, mitä tapahtuu sitten, kun fossiiliset polttoaineet loppuvat? Toiseksi, ilmastonmuutos ja 2020 tavoitteet. Jotkut puhuvat 30, 20 ja jopa 40, 20. Kolmanneksi, hyvin tärkeä asia myös, fossiiliset polttoaineet ja niiden vähentäminen silloin, kun ne tulevat diktatorisista hallinnoista. Alue, joka vaatii suora, keske- suora tukea, on tutkimus- ja kehitystyö, ja minä pelkään erityisesti päällekkäisyyttä tuolla alueella. Sain äskettäin kuulla, että 45 eri tutkimusryhmää tutkii salmonella bakteeria. jos näin pääsee käymään salmonellabakteerin suhteen, niin kyllähän energiatutkimuksessa sitten on jo 450 ryhmää. Haluaisin siitä syystä tietää komissiolta, mitä koordinointisuunnitelmia sillä on, jotta resursseja voidaan hyödyntää mahdollis- parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Ensiu. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Haluaisin onnitella esittelijä Valeania tästä mietinnöstä. Haluaisin myös korostaa muutamia seikkoja, jotka liittyvät energiaperusrakenteiden jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on ainut tapa vastata näihin halleisi, halle, haasteisiin ja muutoksiin, joita edessämme on. Meidän täytyy investoida uusiin verkostoihin, jotka ö, ovat sopivia uudenlaisille energiamuodoille. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan helpottaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä teollisuudessa ja kotitalouksissa. Alueellinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, sitä täytyy selvillä säännöillä vahvistaa. Tarvitaan jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta, siitä täytyy tulla todellisuutta. Myös äh, polttoainevarastojen raportointiin tarvitaan lisää varoja ja suunnitelmia. Investoinnit energia-alalla ovat hyvä kehityskulkua, kun pyritään kohti alhaisten päästötason taloutta. Edustaja Nikolasic. Kiitos puhemies. Lissabonin sopimus vahvistaa EUn toimivaltuuksia energiapolitiikassa ja sitä tulisi käyttää aktiivisemmin, jotta päästäisiin äh, eroon ongelmista energiasektorilla informaation antaminen investoinneista eh, energiainfrastruktuuriin tulee auttamaan siinä, että löydetään eh, eroavaisuuksia kysynnän ja tarjonnan kesken ja se mahdollistaa myös sen, että voidaan paremmin muotoilla eh, yhteistä politiikkaa solidaarisuuden nimissä energiasektorilla. Sen vuoksi mielestäni on välttämätöntä kerätä hyvää informaatiota energiainvestoinneista ja silloin EU helpommin kykenee huolehtimaan energiapolitiikastansa. Kiitoksia sitten herra Sikirski. Państwo gwarancje, iż dostawy energii będą nieprzerywane i stabilne, stała się priorytetem rządu. Kiitos puhemies. Tässä energia on koko yhteisön prioriteetti. Komissiolla on tässä paljon vastuuta, koska komission tulisi toimillaan pyrkiä energiavarmuuteen ja siihen, että voidaan myös valvoa eurooppalaisten energiamarkkinoiden mekanismeja. Näihin mekanismeihin pitäisi kuulua myös tehokkaiden investointien tukeminen – Komissiona tulisi äh, laatia tutkimuksia, jotka keräisivät informaatiota nykyisistä jäsenvaltioista, ei ainoastaan nykytilanteesta, vaan myös investoinneista, äh, jotka liittyvät energia äh, energian monimuotoistamiseen komission äh, sitä kautta komissio kykenee valitsemaan parhaan strategian Euroopalle. Ja lopuksi vielä edustaja Rybik, yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies, arvoisa komission jäsen Oettinger. Kaikkein tähän on nimenomaan energian varastointi, ja se on erittäin tärkeää toimitusvarmuuden kannalta. Ja sen vuoksi meidän täytyisi ehkäpä keskittyä hieman enemmän tähän varastointiin. Toisaalta kysymys on myös siitä, että meidän täytyy saada aikaa tällaisia älyverkkoja. Mitä enemmän meillä on uudistuva energia sitä enemmän me voimme käyttää näitä älyverkkoja ja sitä kautta kestävää energiaa. Ja meidän täytyisi antaa kannustimia jäsenvaltioillemme niin, että voitaisiin myös laskea menoja. Nimenomaan tehokkuuden parantaminen tulee olemaan keskeitä tulevaisuudessa, ei ainoastaan energian tuottamisessa, vaan ennen kaikkea energian käytössä. Thank Kiitokset teille. Ja nyt voimme palauttaa puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä komission jäsen. Frau Präsidentin, äh, verehrte Abgeordnete. Puhemies, arvon jäsenet, kiitokset teidän arvokkaista parannusehdotuksesta. Komissio tulee tekemään kaikkensa, että voimme ottaa teidän ehdotukset mukaan äh, sitten tähän äh, viimeiseen asetusluonnokseen komissio haluaa olla luottavainen ja me haluamme luottaa näihin e, tietoihin. Mutta haluamme myös tehdä niin kuin jäsenvaltiot haluavat tässä, että eli tulemme julkaisemaan vain niitä tietoja, mitä, millä annetaan lupaa ja me tulemme toimimaan tässä sillä tavalla näissä informaatiossa, että siinä ei voida eritellä yhtä yksittäistä yritystä. Niissä tilanteissa, jossa on vain yksi suuri yrittäjä kansallisella tasolla energiaverkoissa, täytyy toimia toisella tavalla. En tässä peittele sitä, etteivätkö jäsenvaltiot pitäisi kaikkea ää, tässä nyt ä, tasapainoisena, riippumatta siitä, että me olemme hieman eri mieltä oikeusperustasta tälle asetukselle. Voin vakuuttaa teille, että komissio tulee käymään hyvin laajan keskustelun infrastruktuurien puitteissa. Me pyrimme tässä käyttämään myös solidarisuusvälinettä niin kun laaditaan eurooppalais, eurooppalaajuisia energiaverkkoja. Ja sen lisäksi tulemme toimeenpanemaan näitä uusia projekteja energiasektorilla. Kiitos. Kiitokset komission jäsenen lopuksi vielä esittelijämme Rouva Valjan. Kaksi minuuttia. Thank you, Chair. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia komissiosan Oettinger ja kiitoksia kollegat mielenkiintoisista puheenvuoroistanne. Muutama sana vain tässä yhteenvetona. Ensinnäkin haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että politiikkaa ei saa puuttua markkinoiden toimintaan Älkäämme unohtako sitä, että Eurooppa on markkinatalous ja politiikka korjaa vain markkinoiden heikkouksia. Toiseksi meidän ei tulisi käyttää tätä asetusta tarkistamaan muiden asetusten oikeaperäisyyttä, sillä emme mitään tilastotietoja kerää. Sillä tiedolla, joka kerätään, sitä täytyy olla relevanttia. Muussa tapauksessa sillä ei ole mitään merkitystä. Ja lisäksi kysymys ei ole myöskään uusiutuista energialähteistä tai kaasusta tässä asetuksesta sellaisenaan. Kollega Lena Eekille haluan todeta, että toivon, että yhteenkerätyt tiedot, tiedot auttavat meitä toimimaan älykkäämmin energiakysymyksissä. Niin, se on meidän kaikkien yhteisen etujen mukaista. Kiitokset teille. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Äänestys järjestetään huomenna kello 11.30. Seuraavaksi meillä on esityslistallamme herra Mankan mietintö vuoden 2010 talousarviota koskevien Euroopan parlamentin ennakkoarvioiden muuttamisesta. Anna puheenvuoro.